Good afternoon and, um, uh, Hyvää iltapäivää. Kuten aamupäivällä ilmoitettiin, aloitamme kohdasta 16 ja sen jälkeen kohdat 15, 17 ja 14. Ensin, ensimmäiseksi siis hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla ja valmistelija on Jürgen Kreutzmann. Eli sinä saat heti puheenvuoron ja voit aloittaa keskustelun hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla. Very much. I will continue speaking in... Kiitoksia. Rouva puheenjohtaja, haluaisin kiittää kollegoja esitetysti esitetyistä tarkistuksista. Ne ovat erittäin tärkeitä tätä tekstiä viimeisteltäessä. Mitä tulee omiin tarkistuksiin, niin toteaisin, että kohdassa 13 viittaan EURES-verkoston tärkeyteen, kun puhutaan työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionin alueella. Komission tiedonannossa tästä asiasta ei mainita mitään. Tämä verkosto tarjoaa mahdollisuuden tietoverkkojen pääsyyn Euroopan unionin alueella ja tällä tavalla vastataan kaikkiin käytännönläheisiin kysymyksiin, mutta tällä hetkellä kansalaiset eivät juurikaan tunne tätä verkostoa ja tästäpä syystä onkin hyvä, että meidän valiokuntamme vaatii jäsenvaltiota panostamaan valistustyöhön. Yhdessä kollega Baldasarin kanssa olemme laatineet tarkistuksen, jossa pidemmä hyvänä komission lähestymistapaa, jonka mukaan kansalaisille ja kaikille toimijoille tarjottaisiin yhden luukun järjestelmä käyttöön. Kansalaisten näkökulmasta katsottuna on tärkeää saada suoraa tietoa kansallisista menettelytavoista ja järjestelmistä. Viittaukset Euroopan unionin järjestelmiin ovat liian abstrakteihin ja tästä yhden lukujärjestelmästä pitäisi kertoa laajemmin kansallisella tasolla. Järjestelmästä ei ole mitään hyötyä, jos sitä kukaan ei tunne. Euro Business Euro Chamber kokouksessa eilen kävi ilmi, että jäsenvaltioiden yhtenäinen informaatiopiste ei ole vielä normaali käytäntö ja kaikki päätökset, joita me täällä teemme, niin niistä ei ole hirveästi hyötyä, jos kansalaiset eivät tiedä, mitä täällä tapahtuu, joten me tarvitsemme valistustyötä tämän yhtenäisen yhteispisteen kautta ja sen pitäisi olla toimintakykyinen. Se on tärkeä seikka. Sitten kohtaan viisi liittyen esitin täydennyksen, jonka mukaan kansalliset ja alikansalliset viranomaiset ovat toimintavastuussa ja heidän tulisi mandaattiensa perusteella olla yhteydessä tiiviimmin yhteydessä eurooppalaiseen päätöksentekoon ja komissionkin pitäisi painostaa kansallista tasoa tämän asian varmistamiseksi koska tällä hetkellä jäsenvaltiot eivät toimi vielä riittävän määritietoisesti. Olen vakuuttunut siitä, että me voimme löytää toimivia ratkaisuja ja nyt jään odottamaan tätä tulevaa mielenkiintoista keskustelua sekä varjoesittelijöiden että muidenkin kanssa eri ryhmistä. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluatko joku muu puhua tästä kohdasta? Ei. Sitten asialta. Thank you very much for your Kiitoksia tästä merkittävästä työstä. Itse esitin kuusi tarkistusta ja kaikista tärkein, tärkein niistä on tarkistus 16. Koko tämä kysymys harmaasta taloudesta, sitä ei ollut asianmukaisesti käsitelty komission asiakirjassa. Ja haluaisinkin kysyä, onko täällä komission edustajaa paikalla. Jos on, niin kysyisin, minkä vuoksi komissio ei itse asiassa ole aloittanut yhteisövälineen vaikutusarviota, niin kuin Euroopan parlamentti vuonna 2009 pyysi. Haluaisin vielä lisätä, että alihankinta tarvitsee selvät säännöt. Tämä toimintahan on yhä enemmän rajat ylittävää. Esimerkiksi omassa maassani Suomessa tällä hetkellä rakennamme ydinvoimalaa, jossa on työntekijöitä kymmenistä eri maista. Esimerkiksi yhdessä vaiheessa meillä oli kyproslainen yritys, joka lähetti puolalaisia rakennustyömiehiä Suomeen ei ole ollenkaan selvää, kuka nyt on sitten vastuussa eri toten, kun kysymys on tällaista pitkästä monimutkaisesta alihankkia aliurakoitsijaketjusta. Minun mielestäni nämä ongelmat kyllä kuuluvat tähän kokonaisuuteen ja haluaisin tätä korostaa. Sitten tarkistus 17. Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt. Tämä tunnetaan paremminkin kuluttaja-oikeuksien kentältä, mutta ehkä olisi ihan hyvä ajatus ottaa tämä mukaan myös tähän niin, että voitaisiin välttää kalliita ja aikaa vieviä tuomioistuin käsittelyjä. Onko komissiosta ketään paikalla, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Uh, yes, uh, I'm Mrs. Brunter from... Minä olen Brunter sisämarkkinoiden pääosastolta. Te kysyitte Bryssel ykkösen uudistamista. Ikävä kyllä tämä nyt kuuluu Redingin toimialaan ja niin minun pitäisi ottaa yhteyttä kollegaani oikeuden pääosastosta ja tarkistaa, missä nyt tässä asiassa mennään. Ja voin sitten toimittaa teille vastauksen tästä asiasta ja sitä nyt ei käsitellä tämän yhteismarkkinoiden yhteydessä. Kiitoksia. Sitten Kreutzmann vielä. Will not comment the proposals, but... En nyt puutu näihin kysymyksiin sen kummemmin, mutta me tulemme paneutumaan näihin suomalaisen kollegan huomioihin. Katsotaan, mitä voidaan tehdä. On tietenkin selvää, että kilpailupuolella on ongelmia – uskoakseni viittasitte samaan asiaan sanoessanne, että, että alihankkeen toimii myöskin puolalaiset ja sitten on kiinalaisia sitä kautta palkattu ja että tämä järjestelmä ei välttämättä toimi hyvin. Se toimii silloin, jos kilpailu on rehtiä ja minä en usko, että tämä ehdotuksenne, joka menee samaan suuntaan, aiheuttaisi mitään sen kummempia ongelmia. Tämä hyväksytään 14. helmikuuta ja sitten täyskuussa, ää, äh, täysistunnossa maaliskuun kakkosistunnossa. Move to, uh, seven. Sitten siirrymme kohtaan 17, eli koska kohdan 15 valmistelija ei ole paikalla, eli saaren lausunto Yhtenäismarkkinat eurooppalaisia varten. Eli puheenvuoro teille, Saari, olkaa hyvä. Very much. Kiitoksia. Ja kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat niin kovasti tehneet työtä oman lausuntoni puolesta. He esittävät kokonaisuudessaan 80 tarkistusta ja se kyllä tuo varmasti paljon lisäarvoa tähän. Enemmän tai vähemmän meillä kaikilla on sama tavoite. Me haluamme selvät säännöt ja toimivat sisämarkkinat kansalaisille. Tämän komission paketin nimihän on kansalaiset sisämarkkinoiden ytimessä. Tämä on oikein hyvä tavoite meidän täytyy hyvin laajalaisesti ajatella, ketä nämä kansalaiset ovat, yrittäjiä, työntekijöitä, opiskelijoita, lapsia, eläkeläisiä ja niin edelleen. Vaikka meillä on erilaisia lähestymistapoja ja erilaisia näkemyksiä, niin kuin näissä tarkistuksissa näkyy, joita olette esittäneet, voin kyllä huomata, että yhteinen tavoite meitä kaikkia kuitenkin tässä yhdistää. Hyvät kollegat, olen ymmärtänyt, että meillä ei ole aikaa käydä läpi kaikkia näitä tarkistuksia. Keskityn siis vain näihin tärkeimpiin kohtiin. Aivan kuten aikaisemmin olen todennut, tämä osa tekstejä, joka käsittelee yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja, niin olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että nämä palvelut tarvitsevat erityishuomiota, koska ne ovat niin tähdellisiä kansalaistemme kannalta. Ajattelen tässä vesipalveluja, sähkö, sähköä, liikennettä ja niin edelleen. Pari esittelijältä, Kreutzmannilta ja Paldesaarilta tarkistukset, tarkistus 2 ja tarkistus 3 Rova Peresiltä ovat sellaisia, että varmasti voimme löytää ratkaisun tähän muotoiluun. Ehdotan, että koko tämä perusrakennekysymys ansaitsee kyllä ihan oman kohtansa tänne. Ajattelen tässä esimerkiksi tarkistusta 33. Sitten sosiaalisista palveluista olen yhtä mieltä herrojen Kreutzmann ja Baltasar kanssa. He ovat esittäneet tämän tarkistuksen 17. Meidän täytyy todella selventää yleishyödyllisten sosiaalisten palvelujen tilanne. Kuitenkin olen sitä mieltä, että eurooppalaisina lainsäätäjinä meidän täytyy mahdollisimman tarkasti tässä toimia. Muuten tässä vaan tulee tuomioistuimelta sitten päätöksiä ja me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että sinne emme halua mennä. Olemme tämän lisäksi keskustelleet jo sosiaalilausekkeesta ja työntekijöiden lähettämisestä, ja olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että perusoikeuksia täytyy kaikessa lainsäädännössä kunnioittaa. Omassa kohdassani neljä tarkistuksessani 27 halusin vielä lisää selventää tätä periaatetta mainiten eri toten lakko-oikeuden ja yleensäkin sosiaalista oikeuksista kiinni pitämisen. Oma ajatukseni oli se, että otettaisiin kaikkiin, kaikkien yhteismarkkinalainsäädäntöön sitova sosiaalinen lauseke mukaan ja kaikki kollegat ovat tavalla tai toisella tästä periaatteessa yhtä mieltä. Tarkistus 24 EPP-varjoesittelijöiltä ja ALDE-varjoesittelijöiltä vahvistavat artiklaa 9 Lissabonin sopimuksessa, joka olisi pohjana tällaiselle sosiaaliselle lausekkeelle. Mietinpä, voimmeko me kenties löytää tästä nyt jonkunnäköisen kompromissiratkaisun. No, seuraavaksi nyt ajatus, joka ei ole niinkään hirvittävän uusi, mutta se on kyllä hyvin ajantasainen, eli Euroopan unionin tuomioistuimen erityinen so, ö, sosiaalinen ö, tuomioistuin, työmarkkinatuomioistuin, viimevuotiset tapaukset, ö, muut hyvin hankalat tuomioistuinkäsittelyt, jos niitä vain voitaisiin välttää. Ja sitten tässä lempilapseni, olenhan entinen Suomen työministeri, työntekijöiden lähetettyjen työntekijöiden direktiivi. No meidän tavoitteenamme ei ollut, että se toimisi niin kuin se tällä hetkellä toimii. Ja sitä täytyy kyllä nyt uudelleen tarkastella. Voin huomata näistä tarkistuksista, joita olette tehneet, että olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tilannetta, nykytilannetta täytyy muuttaa kohtaa. Tässä on jakolinjoja niiden välillä yhtäältä, jotka uskovat, että täytäntöönpano on aloitteen osalta riittävä ja sitten taas toisaalta on niitä, joiden mielestä uutta direktiiviä tarvitaan. Toivottavasti tässä nyt voidaan jonkinlainen kompromissa saada aikaiseksi. Tarkistus 54 Kreutzmannilta ja Paldasarilta on oikein hyvä varmastikin tästäkin voimme löytää kompromissin. Työmarkkinaosapuolella pitäisi olla avainrooli uudelleen järjestelyissä, koska näihin eri osapuoliin tämä niitä vaikuttaa. Sitten tämä ammatillinen kortti. Olen iloinen siitä, että me olemme yhtä mieltä siitä, että ammatillinen kortti yhdennetään taitokortin kanssa, niin että olisi vain yksi kortti. Tämä on helpottaa asiaa kansalaistenkin kannalta. Tämä oli Kreutzmannin ja Paldasaarin tarkastus 61. Tämä ammatillinen kortti tarvitsee kaipaa enemmän huomiota. Minun mielestäni se voisi olla todellinen hyvä väline niin työnantajille kuin työntekijöillekin. Ja olen vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa – Tällä tulee olemaan sellainen välittävä, helpottava vaikutus sisämarkkinoilla. Ja olen iloinen siitä, että komissio vihdoinkin tutkii tätä ammatillisen kortin mahdollisuutta. Kiitokset siitä, että kuuntelitte minua ja ehdotan varjoesittelijöiden kanssa nyt tapaamista Kreutzmann, Baltasar ja niin edelleen. Uskon, että me voimme löytää konkreettista ehdotuksista yhteisen sanamuodon. Kiitos. Halusiko joku puhua tästä vai komission edustaja? Ei. Selvä, eli kiitoksia. Ja tiedätte, että tämä hyväksytään valiokunnassa maanantaina 14. helmikuuta. Puheenjohtajan mikrofoni ei ole päällä. No niin, sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, kohtaan 15, yhtenäismarkkinat yrityksiä ja talouskasvua varten. Ja Valdassaare vastaa tästä. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Sono soddisfatto. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen tyytyväinen näihin 66 tarkistukseen, joita on tehty tähän mietintöluonnokseen. Valtaosassa tapauksista kyseessä on parannukset tekstiin ja tällä tavoin voidaan päästä tämän lausunnon tavoitteisiin. Eli parempi pääsy sisämarkkinoille pk-yrityksen ajatellen. Tämä liittyy hallinnollisiin kysymyksiin ja helpotuksiin pk-yrityksen ajatellen pääomamarkkinoille ja julkiset markkinat on suunnattava työllisyyttä ajatellen, ja myöskin täytyy miettiä EUn yleistä strategiaa. Eli tässä siis tavoitteet. Näin ollen olen samaa mieltä siitä, mitä kollegamme Turunen on sanonut, kun hän sanoi, että meidän pitää tukea yrityksiä, jotka toimivat yhteiskunnallisella alalla. Ja sitten jotkut kollegat ovat puhuneet yhteismarkkinoiden sosiaalisesta ulottuvuudesta. Meidän täytyy muistaa tietysti kestävä kehitys sisämarkkinoilla ja meidän pitää luoda kestäviä, laadukkaita työpaikkoja. Esimerkiksi tarkistus 6 on tämän suuntainen 18 myöskin. Eli tämä pitää muistaa. Meidän täytyy muistaa myöskin kilpailukyky sisämarkkinoilla, kuten Kavrok on todennut tarkistuksessa 4. Ja tästä voitaisiin tehdä kompromissitarkistus. Pidän myöskin hyvänä kolmanteen osaan tehtyjä tarkistuksia, eli kaikkea, joka liittyy byrokratian vähentämiseen ja pk-yritysten pääsyn helpottamiseen rahoituksen osalta. Ja tässä puhutaan vielä Beresin eli puheenjohtajamme ehdotuksista. Valtaosa kollegoista on keskittynyt viidenteen kohtaan, eli se, että otetaan – kaikkiin EU- ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin yhteiskunnalliset kysymykset, ja nämä voitaisiin yhdistää kompromissitarkistukseksi. Tarkistus 28, 29, 31 ja 32. Ja sitten meidän pitäisi löytää tasapaino yhteiskunnallisten ja kaupallisten esteiden välille. Sitten tarkistus 34. Se on hyvä pohja kompromissille. Ja tähän on erityisesti viitattu yritysten sosiaaliseen vastuuseen silloin, kun neuvotellaan kauppaneuvotteluista kolmansien maiden kanssa. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä on todettu avoimuudesta tarkistuksessa 40 siinä vaiheessa, kuin tarkastelemme direktiivejä, jotka liittyvät kirjanpitoon. Tällä tarkistuksella on tarkistuksen tavoitteena on vähentää pk-yritysten taakkaa kirjanpitokysymyksissä ja tarkistuksella ei ole tarkoitus vähentää sääntelyä epäterveellä tavalla, niin kuin on todettu tarkistuksessa 38. Emme myöskään halua alentaa työntekijöiden suojaa, niin kuin jotkut kollegamme pelkäävät tarkistuksissa 38 ja 39. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä kollegamme Saari totesi. Eli komission pitäisi miettiä direktiiviehdotusta, joka liittyy yhteiseen yritysveropohjaan. Näin voitaisiin vähentää hallinnollista taakkaa pk-yrityksiltä ja myöskin voitaisiin vähentää kustannuksia, jotka liittyvät erilaisiin järjestelmiin niiden yhteensovittamiseen. Sitten tarkistus 55. Siinä viitataan kohtaan 17. Ja tämähän liittyy siis julkisiin markkinoihin. Eli nämä ovat hyvä pohja kompromisseille, koska tässä on korostettu yhtä keskeistä seikkaa, joka on siis se, että parannetaan julkisten varojen saatavuutta pekoyrityksille, jotta voidaan saada aikaan sosiaalista edistystä ja laadukkaita työpaikkoja. Ja kuten sanoin, haluan tehdä näissä eri kohdissa kompromissiesityksiä. Kiitos. On this point. Kiitoksia. Haluatko joku vielä käyttää puheenvuoron? Saari, olkaa hyvä. This is very, very... Niin, kiitos. Tämä on erittäin suuri ja tärkeä kokonaisuus ja uskon, että esimerkiksi tarkistus 47, jonka esitin, joka liittyy veroparatiiseihin. Meidän täytyy todella torjua tällaisia veroparatiiseja ja niiden toimintaa. Haluan komissiolta enemmän toimintaa. Tässä tarvitaan niin kannustimia kuin rankaisujakin, koska veronkierto ja laiton pääomapako on mainittu EPEen mietinnössä helmikuulta 2010, jossa puhutaan hyvän hallintotavan edistämisestä verotuskysymyksissä. Haluaisinkin kysyä Olisiko täällä joku, joka voisi minulle vastata tähän veroparatiisi-ongelmaan? Tämä ilmiöhän ei luo mitään uskottavuutta kansalaisten keskuudessa, jos me emme nyt mitään saa aikaiseksi tämän asian suhteen. Haluaisin myös kysyä siitä, olisiko mahdollista toistaa niin kuin itse olen ehdottanut tarkistuksessa 40a. Tämä rahoitustransaktiovero Euroopan parlamentti puhui tästä viime vuonna Kris väliaikaisen valiokunnan mietinnössä ja näyttää siltä, että aika ajoin tämä täytyy toistaa tämä pyyntö. Kiitoksia. Kreutzmann vielä. Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tähän verotuskysymykseen liittyen pari huomiota. Me tarvitsemme yhtenäisen verolaskentapohjan. Siitä olisi huomattavan paljon apua, mutta sitä ei tällä hetkellä vielä ole. Ja meidän ei tulisi poistaa verokilpailua Ehkä meidän tulisi toimia kuten alvipuolella, eli että meillä olisi vähimmäisveroaste, jota ei saa alittaa. Mielestäni ei ole mitään järkeä siinä, että irlantilaisia autetaan ja he käyttävät 10 prosentin yhtiöveroa. Mehän tiedämme, että irlantilaisten pankkien ja alhaisten korkotasojen kautta kriisi pääsi syntymään – Eli pienillä koroilla houkuteltiin yrityksiä maahan, mutta me emme ikinä tule löytämään yhtenäistä verokantaa, vaan sanoisimme, että meillä on vähimmäisveroaste solidaarisuuteen vedoten ja jäsenvaltiot itse päättävät lopullisista veroasteista. Ja haluaisin korostaa sitä, että verotusjärjestelmät ovat maasta toiseen hyvinkin poikkeavia. Toista maista löytyy hyvin korkeita vero tasoja ja pystyvät rahoittamaan sen. Toisissa maissa taas tilanne on päivän vas, vastainen. Esimerkiksi verokeinoin rahoitetaan näitä järjestelmiä. Saksassa on oma tällainen maksuperusteinen järjestelmä. Se ei onnistu muuten kuin luomalla Euroopan Yhdysvallat ja tietenkin on sanottava, että kilpailu on paikallaan, mutta me kaipaamme rehtiä kilpailua ja tästäpä syystä toivoisinkin, että pyrkimyksenä olisi yhtenäinen laskentaperuste, koska siitä olisi jo paljon hyötyä ja muusta voidaan varmaan keskustella sitten myöhemmin. Vielä muutama huomio kollega Baltasaarin tekstiin liittyen. Tarkistuksessa 28 sanotaan, että sosiaaliset standardit mainittaisiin myöskin Euroopan unionin ja kolmansien valtioiden välisissä kauppasopimuksissa – se, että tämä asia huomioitaisiin kaikissa sopimuksissa on ajatuksena hyvä, mutta ei sitä varmaankaan voida toteuttaa. Mikäli se voidaan toteuttaa, niin mikä ettei, mutta jos sanottaisin, että yleinen lähtökohta on se, että kaikissa sopimuksissa tämä mainitaan, niin se ei varmaankaan tule onnistumaan. Ja varsinkin jos yhden seikan takia kauppaneuvottelut kariutuisivat, niin en tiedä, onko tästä nyt hirveästi hyötyä. Tarkistuksessa viitataan myöskin teollis- ja tekijänoikeuksien suojeluun. Tämä on tärkeä aspekti Euroopan unionin näkökulmasta katsottuna. Sitä ei pidä uhrata, koska kyseinen oikeus on meidän oikeusjärjestelmämme peruspilari, yksi niistä. Eli että taataan myöskin suoja niille, jotka jotain tärkeää henkistä pääomaa tarjoavat yhteiskunnan yleiseen käyttöön niin meidän tulisi välttyä siltä, että esimerkiksi netin kautta näitä tätä tietoa voidaan välittää ja omia mielimäärin. Kiitoksia. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Niin, olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain korostaa tässä sitä, että otettaisiin uh, näitä sosiaali- ja ympäristölausekkeita kauppa sopimukseen. Viimeisimmässä Globaali Eurooppa-tiedonannossa olemme oma politiikkaamme tämän asian suhteen tuoneet esille ja olen iloinen vuodessani todeta, että komissio neuvottelee tällaisten standardien mukaan ottamisesta kauppakonteksteissa mukaan lukien kahdenvälisissä kauppasopimuksissa, mutta tietenkään kaikissa kauppasopimuksissa ei välttämättä ole mahdollista toimia näin eritoten, jos joskus nämä sopimukset ovat hyvin erityisiä ja toimialtaan rajallisia. Mm, olen yhtä mieltä herra Kreutzmannin kanssa siitä, että tämä täytyy pitää joustavana, mutta tämä on myös politiikkaa, jota komissio vie eteenpäin. Ja sitten vielä Baldassari saa loppupuheenvuoron. Mm. Kiitoksia. Kiitoksia näistä lisähuomioista. Palaan nyt vielä Saarin mainitsemaan kahteen tarkistukseen, erityisesti näihin veroparatiiseihin. Niin, tiedän kyllä. Me olemme kaikki samaa mieltä, eli meidän täytyy saada päätös verokierrolle ja pääomavuodolle näihin veroparatiiseihin. Mehän puhumme nyt pääomista, joita voitaisiin käyttää talouden hyväksi. Mutta katson kuitenkin, että tässä lausunnossa meidän ei tulisi käsitellä tätä kysymystä. Tämä ei ole nyt oikea paikka muistuttaa, että meidän pitää olla paljon tiukempia ja kovempia näitä veroparatiiseja kohtaan. Mielestäni tämä menee hiukan aiheen ohi, kun ajatellaan, mitä aiheita tässä nyt käsitellään. Sitten tarkistus 48. Tässä puhutaan tästä rahansiirtoverosta. No, parlamentti on jo esittänyt tämän vaatimuksen, mutta muistuttaisin, että tästä on vasta pyydetty yksi tutkimus – ministerineuvoston osalta muistuttaisin, että siellä on hyvin voimakasta vastustusta. Monet jäsenvaltiot ehdottomasti vastustavat tätä rahansiirtoveroa. Ja näin ollen on nyt turha tässä lausunnossa muistuttaa tätä uudelleen. Kysehän on siis verosta, joka ei tule toteutumaan, koska tämä ei todennäköisesti mene neuvostossa läpi. Olen samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla yhteisiä elementtejä verotuksen osalta. Ja on hiukan ristiriitaista, että meillä on yhteinen valuutta – mutta sitten kuitenkin eläkejärjestelmiä ja talousarvioita, jotka ovat täysin erilaisia, ja myöskin verojärjestelmiä, jotka ovat täysin erilaisia. Ja on vaikea jatkaa tällä tiellä. Toimielinten on toimittava niin, että meillä olisi ainakin yhteinen pohja näissä kysymyksissä, jotka juuri mainitsin. Muuten meillä on näitä ristiriitoja edelleen edessämme, koska on maita, joissa voi lähteä eläkkeelle 68-vuotiaana, joissain 50-vuotiaana, joissain maissa verokanta on erittäin korkea, toisessa hyvin matala, joissain maissa on satoja henkilöitä, jotka ansaitsevat yli 100 000 vuodessa, ja toisissa maissa näitä henkilöitä on huomattavasti enemmän. Eli tämä voi johtaa siihen, että valtion taloustilanne ei ole uskottava, ja sitten tulee hyökkäyksiä pääomia ja yhteistä valuuttaa vastaan, niin siitä on sitten taas omia seurauksiaan. Ja pitää myöskin muistaa tekijänoikeudet. Mutta omalta osaltani olen tekemässä nyt kompromissitarkistuksia. Ja niissä palaan vielä näihin sosiaalinormeihin, kun, kes- kun neuvottelemme kansainvälisistä kauppasopimuksista. Meidän pitää olla tiukkoja, mutta kuitenkin suvaitsevaisia näiden lausekkeiden osalta. Täytyy muistaa, että meillä on kauppasuhteita, jotka ovat hyvin erityislaatuisia tiettyjen kolmansien maiden kanssa. Ja tietysti on selvää, että Euroopan toimielinten, komission ja parlamentin osalta me haluamme suojella näitä sosiaalinormeja, mutta tietysti täytyy olla myöskin tietynlaista joustavuutta. Eli tämä siis näistä kauppasopimuksista, joista on hyötyä EUlle. Kiitos. Kiitoksia. Eli tämä hyväksytään Strasbourgissa ylimääräisessä kokouksessa maanantaina 14. helmikuuta ja sitten täysistunnossa maaliskuun kakkosistunnossa. Sitten siirrymme kohtaan 14. eli sosiaalipolitiikan ulkoinen ulottuvuus, työnormien ja sosiaalisten sääntöjen edistäminen ja eurooppalainen yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Ja esittelijä on Falbr. Děkuji, paní předsedkyně. Předkládám zprávu, která je velmi kritická Kiitoksia puheenjohtaja. Itse esittelen nyt mietinnön, joka on sävyltään hyvin kriittinen. Koska monissa mietinnön kohdissa mainitsen, että Euroopan unioni ja sen ulkoinen ulottuvuus toimivat usein tekopyhällä tavalla ja ilman johdonmukaisuutta. Me haluaisimme toimia maailmassa monille maille mallina, mutta meidän täytyy itsemme käyttäytyä sen mukaisesti. Jos me toivomme, että ne maat, joiden kanssa meillä on ennen kaikkea kaupallisia yhteyksiä, jos me haluamme, että nämä maat käyttäytyvät asianmukaisesti, niin kylläpä meidänkin pitää tehdä samalla tapaa. Tämän vuoksi uskonkin, että omasta mietinnöstäni tullaan käymään kyllä hyvin vilkasta keskustelua. Haluaisin vielä toistaa sen kuitenkin, että meidän täytyy noudattaa omaa saarnaamaamme oppia. Viime aikoina EUlle on tullut tavaksi käyttää pehmeää lainsäädäntöä pikemminkin kuin kovia keinoja ja esimerkiksi Tunisian tapauksessa on nähty, minne tämä johtaa. Meillä on tuon maan kanssa vapaakauppasopimus. Joten maanhan pitäisi silloin noudattaa samoja standardeja kuin meidänkin. No kyllä me nyt tiedämme, mitä Tunisiassa on tapahtunut, mainitsemattakaan nyt sitten Egyptiä tässä yhteydessä. Kun olen ollut täällä Euroopan parlamentissa, olen jatkuvasti kuullut työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta, työntekijöiden oikeuksien kunnioittamisesta, arvokasta työstä ja niin edelleen. Olemme hyväksyneet pitkiä pitkiä asiakirjoja, jotka vaipuvat unholaan sen saman tien. Yhdeksän vuoden ajan toimin itse ILOn johtokunnassa ja tiedän kyllä, missä, väärin, missä määrin ILOn vaikutusvalta on heikentynyt. Ja millä tavalla ammattiyhdistysliikkeen ja työntekijöiden vaikutusvalta ILOssa on muuttunut. Me olemme hyväksyneet tiettyjä direktiivejä, ennen kaikkea työaikadirektiivin Vaikka Lissabonin strategia ja Euroopan unionin 2020 strategia jatkuvasti niissä mainitaan sosiaaliset aspektit ja sosiaalinen ulottuvuus, niin todellisuudessa keskitytäänkin paljon enemmän kilpailukykyyn. Euroopan unioni ei voi kyllä hinnalla millä tahansa kilpailla. Pohjoismaiden antama esimerkki – Nämä kaikki Pohjoismaathan ovat äärimmäisen kilpailukykyisiä ja samalla niissä ammattiyhdistysoikeuksia kunnioitetaan ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu otetaan täysin huomioon. Tämä on ainakin sellainen esimerkki, jota kyllä kannattaisi seurata. Niin puheenjohtaja, ei nyt puhu kauhean pitkään. Koska uskon, että kollegoillakin on paljon sanottavaa tähän aiheeseen. En odota mitään valtaisaa tarkistusten tulvaa, tai en ainakaan siitä ilahtuisi, koska kun tarkistuksia on paljon, niin loppujen lopuksi teksti aina vesittyy, eikä alkuperäisestä aikeesta, esittelijän aikomuksesta ja oikein mitään jäljelle. Haluaisin vielä jotain todeta eurooppalaisten yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta. Tämä on sellainen käsite, joka syntyi, kun halusimme perusteluja sille, että globalisoituneessa maailmassa ja globaalitaloudessa ei ole enää yhteyttä ö, tiettyyn, yrityksellä ei ole yhteyttä tiettyyn kaupunkiin tai alueeseen, jolla se toimii. Mutta millä tavalla voidaan puhua yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta, kun kansa, ylikansallinen yritys vain siirtää toimintansa toiseen paikkaan, toiseen maahan, toiselle alueelle – minä uskon sen vuoksi, että meidän pitäisi myös yrittää kovasti saada aikaiseksi eurooppalaiset standardit yritysten yhteiskunnalliselle vastuulle. Entisenä ammattiyhdistysliikkeen ihmisenä olen pahoillani siitä, että ammattiyhdistysliikkeen valta on heikentynyt. Se vaikutusvalta on heikentynyt. Ja vaikka me nyt käytämmekin sellaisia mottoja kuin ammattiyhdistysliikkeen kunnioittaminen ja niin edelleen, niin kyllähän realiteetti on jotain ihan muuta. Omassa mietinnössäni puhun myös niistä käytänteistä, joita sovelletaan teollisilla alueilla. Uskon, että muistatte varmaan Lissabonin strategian, strategian motoon, josta tuli pikemminkin tragediaa sitten, enemmän ja parempia työpaikkoja. No tänä päivänä on vähemmän ja huonompia työpaikkoja eurooppalaisille. Neuvotteluissamme Kolumbian tai Etelä-Korean tai muiden maiden kanssa meidän täytyy olla tietoisia siitä, että kun nämä maat tarkastelevat eh, Euroopan unionin jäsenvaltioiden kehitystä, ja ne ovat yllättyneitä niistä ehdoista, joita me haluamme esittää he tuovat usein esille tämän kohdan neljä, joka on osa VTO-sopimuksiakin. Haluaisin kertoa, että jotakin vuosia sitten, kun neuvottelimme VTO-säännöistä, niin ammattiyhdistysliikkeenä Seattleissa ja Singaporessa me yritimme viedä eteenpäin sitä ajattelua, että nämä kovan ytimen konventiot olivat, olisivat osa VTO-sääntöjä. No, tähän ei suostuttu. Tämä, sanottiin, että tämä on ILOn heiniä. Mutta me kaikki tiedämme, missä määrin ILO-standardeja todellisuudessa pannaan täytäntöön. Lopuksi vielä toteaisin, että toivon todella, että suurin osa tämän valiokunnan jäsenistä voisi liittyä minun lähestymistapaani tämän mietinnön, mietintöluonnoksen osalta. Ja tietysti haluaisin kiittää kaikkia jotka ovat tehneet yhteistyötä asian osalta. Kiitos. Kiitoksia. Ensin annan puheenvuoron European Trading Foundationin johtajalle. Olkaa hyvä. Uh, good afternoon, uh, distinguished members. Hyvää iltapäivää, arvoisat edustajat. On suuri ilo ja kunnia osallistua tähän käymään keskusteluun. Haluaisin korostaa tämän tekstin merkitystä meidän säätävän näkökulmasta katsottuna, erityisesti kun huomioidaan, että meidän työmme tapahtuu lähinnä unionin rajojen ulkopuolella unionin kumppanimaiden kanssa. Tämä teksti antaa meille poliittista taustatukea miten voimme sitten osallistua keskusteluunne ja kantaa kortemme kekoon, niin Me haluamme vain kertoa lyhyesti, mitä me teemme ja kenen kanssa me, me toimimme ja me olemme valmiita kuuntelemaan, olisiko teillä ehdotuksia työtapojemme muuttamiseksi, millä tavalla käytännön tasolla tulisi toimia. Me olemme sitä mieltä, että suurin osa maista 27 30 kuuluvat alhaisen tai keskipalkkatason maihin. Ja köyhyydenvastainen taistelu on kaiken A ja O näissä maissa. Ja tähän pyritään esimerkiksi G20-kokouksessakin mainitulla tavalla ja koulutusstrategiassa, eli että globaali köyhyyden vastainen taistelu toteutuu, niin kuin tekstissäkin monesti sanotaan, panostamalla juuri kansalaisten koulutustason nostamiseen. Me olemme tyytyväisiä tähän esitettyyn ratkaisumalliin, eli että korostetaan eurooppalaista sosiaalista mallia ja tietotaidon parantamiseen. Sillä kun puhumme köyhyydestä, näissä alhaisen palkkatason maissa, niin parannus voidaan saada tilanteeseen aikaiseksi vain ja ainoastaan panostamalla toisen asteen koulutustason nostamiseen, mutta se ei onnistu, mikäli ihmiset eivät voi suorittaa tutkin- koulutustaan loppuun. Meidän täytyy nähdä koulutuksen ja työmarkkinoiden markkinaa, puolen välinen yhteys juuri näissä kumppanimaissamme. Meidän täytyy tukea näitä kyseisiä maita parantaen koulutuksen tasoa, riippumatta siitä, kenen panostamme nuorisoon tai ikääntyneeseen ryhmään, vaan että meidän tulisi panostaa juuri relevanttiin koulutustoimintaan. Eli kyllä taidoilla on keskeinen merkitys silloin, kun pyritään vähentämään köyhyyttä näissä maissa. Ja kaiken keskeisin kysymys näissä kumppanimaissa kuuluu, että millä tavalla voidaan taistella tätä vahvasti kasvavaa työttömyyden kierrettä vastaan ja varmistaa, että koulutusta ja työllisyyttä on, työpaikka on tarjolla erityisesti huonommassa asemassa olevia ryhmittymien keskuudessa. Tähän me panostamme suuressa määrin. Haluaisin vielä kerran korostaa yhteistyön merkitystä. Eli siirtyminen koulumaailmasta ammatilliseen koulutukseen sen pitäisi kanavoitua harjoittelun kautta. Minun mielestäni tätä harjoittelun mahdollisuutta pitäisi korostaa kaikissa näissä kyseisissä yhteistyökumppanimaissa. Tekstissä ne viitataan myöskin kauppaan ja pitää toki paikkaansa, että kauppasopimuksia on myöskin Euroopan unionilla moniin maihin, joiden kanssa mekin teimme yhteistyötä. Ja me olemme havainneet, että VTOssa on tapahtunut eräänlainen muutos. Eli että juuri kehitysmaiden asema on vahvistumassa ja meidän tulisi juuri panostaa Euroopan unionin tasolla siihen, että kyseiset maat ovat kykeneviä vaalimaan korkeaa laadun tasoa riippuen siitä, että mikä on se kaupan kohde. Vaikkakin tämä yhteiskunnallinen vastuu, joka yrityksillä on, on erittäin tärkeä, varsinkin kun puhutaan monikansallisista suurista yrityksistä – niin täytyy muistaa, että kaikki päätöksentekijät eivät pysty tätä asiaa käsittelemään sen edellyttämällä tavalla ja ymmärtämään, että yritysten yhteiskunnallinen vastuu on niin keskeisessä asemassa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vaalimisessa, joten meidän mielestämme on erittäin hyvä, että tämä vastuuseikka mainitaan tekstissänne erityisesti, kun huomioidaan, että tämä taitojen kehittämisen merkityskin korostuu. Tästäpä syystä olemme sitä mieltä, että meidän työmme kannalta on erittäin tärkeää huomioida nämä teksteissä ne mainitut seikat me huomioimme eri jäsenvaltioiden asianosaiset ja kerromme heille, mikä on lähestymistapa. Välttämättä tämä ei ole uusi asia, mutta me haluamme varmistaa, että työlainsäädäntö ja sosiaalilainsäädännön tason nostaminen on keskeisellä sijalla. Lisäksi yhtä tärkeää on se, että hallintoinstituutiota, että myöskin muita tahoja kehitetään, eli kansalaisyhteiskunnan tarpeet huomataan. Me olemme havainneet, että tällä saralla on olemassa suuria puutteita ja tähän meidän tulisi panostaa. Omassa ohjelmassamme ja varmaankin olette voineet tutustua meidän ohjelmaamme niin näistä käy jo ilmi ja tällä hetkelläkin olemme kehittämässä vuoden 2011 ohjelmaa ja mielestämme nämä elementit, jotka ohjelmasta löytyy, niin ovat keskeisiä. Mainittakoon vain yksi. Se liittyy maahanmuuttoon. Erityisesti kun katsotaan tämänhetkisiin ongelmallisiin tilanteisiin eri puolilla maailmaa, niin maahanmuuttovirrat kasvavat Euroopan unionin suuntaan, joten meidän tulisi alkuperä maissa pyrkiä muuttamaan tilannetta. On tietenkin selvää, että meidän tulisi paneutua myöskin kysymyksiin, kuten palauttamismahdollisuuksiin, eli että maissa kyseisille palautetuille henkilöille annettaisiin mahdollisuudet käyttää tietotaitoaan hyväksi. Paraikaa käydään G20-tasolla Soulin jälkeistä keskustelua, jossa tarkastellaan juuri tietotaitotasokysymyksiä. Keskusteluihin osallistuvat UNESCO, ILO ja CDFOPin kaltaiset anteeksi ei CDFOP, vaan OECD, järjestöt ja he pyrkivät tekemään kaikkensa tietotaitojen mittaamiseksi, erityisesti köyhän tulotason maissa, joiden kanssa me yleisesti ottaen teemme enenevissä määrin työtä. Tarkoituksena on löytää sellaisia strategioita, jotka auttaisivat kysyisiä maita toimimaan siten, että he voivat muuttaa tämänhetkisiä puutteita tietotaidon tasolla. Eli kyllä Euroopan unionissa pitää tämä asia ottaa nyt esille ja käyttää olemassa olevaa tietotaitoa hyväksi tehtäessä yhteistyötä muiden kumppanimaiden kanssa ja yrittää viedä tätä meidän eurooppalaista sosiaalimalliin liittyvää tietotaitoa näihin kyseisiin kumppanimaihin. Kiitoksia. Kiitoksia sitten komissiosta Moraes. No. Ai, hän ei olekaan paikalla. Selvä. No sitten Söökös, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Aivan ensimmäisenä haluaisin tässä kiittää edustaja Falbrin tekemästä työstä. Ei tarvitse kuin selailla tätä mietintöä nähdäkseen, miten hyvin kurinalaistettua työtä on tehty. Asian osalta, joka on tärkeä ja äärimmäisen monimutkainen, aivan kuten esittelijä itsekin totesi. Tässä tulee käsittelyyn nyt yksi asia, joka todella liittyy vahvasti Euroopan unionin tulevaisuuteen. Rouva puheenjohtaja, meidän edessämme on tällä hetkellä globalisaatio ja sen vaikutukset. Pitkään ajattelimme, että me voimme pelastaa eurooppalaisen elämisen mallin, jota on rakennettu vuosisadan ajan eurooppalaisissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa – ja tämä ajateltiin tehtävän eurooppalaisella tasolla, ottaen huomioon esimerkiksi ihmisten arvo, työntekijöiden oikeudet ja niin edelleen. Mutta tässä nyt on tapahtunut viimeisten 20 vuoden aikana todellinen vallankumous. Kansainvälisellä tasolla on tullut aivan uudenlainen tuotantomalli ja kulutusmalli. Ja tällä hetkellä Euroopan unionin ulkoisesta ulottavuudesta on tullut aivan tähdellinen asia. Jopa siinä määrin, että henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ne vaihtoehdot jo, ja haasteet, joita edessämme tulevien vuosien, vuosikymmenen aikana on se, että joko me käytämme paljon vahvoja argumentteja niin, että maailma todella vie eteenpäin ja työskentelee Euroopan unionissa rakennettujen arvojen mallin kautta niin, että voidaan esimerkiksi ottaa huomioon ne sosiaaliset standardit, joita Euroopan unionissa on rakennettu. Tai sitten päinvastoin meidän täytyy toimia niin kuin niissä maissa, joissa ihmiset tällä hetkellä elävät ilman oikeuksia, köyhyydessä ja surkeudessa. Tämä, tässä ovat nämä vaihtoehdot. No mitä me nyt teemme? sen, että maailma meidän esimerkkimme mukaisesti lähteekö se menestyksen, edistyksen tielle vai perutammeko me takaisinpäin siihen maailmaan, jossa näitä perusoikeuksia ei, otettu huom- ei oteta huomioon. Niin kuin tänä päivänä suuressa osassa maailmaa ei oteta huomioon maissa, jotka kilpailevat, kans- kilpailevat kanssamme maailmanlaajuisilla markkinoilla. Haluaisin esittelijälle nyt sanoa, että aivan kuten hänkin, olen yhtä mieltä siitä, että meillä on todella nyt hätätilanne me EU on huonessa asemassa. Meillä on paljon retoriikkaa, valtaisia ristiriitaisuuksia sen osalta, mitä teemme. Todennäköisesti tulen esittämään joitakin e- ehdotuksiakin tässä. Itse asiassa meillä on tällä hetkellä todella huono tilanne. Ristiriitaisuudet ovat nyt todella suuria, mutta yhtä lailla sanoisin esittelijälle, että hänen argumentoinnissaan huomasin tiettyä pessimismiä. En usko, että tässä nyt on mitään vielä täysin hävitty. Minä uskon, että me Euroopan parlamentissa, me kaikki, jotka rakennamme Eurooppaa, sosiaalista Eurooppaa, meillä on vielä paljon sanottavaa. Ei pidä lähteä luovuttamiseen ja pessimismin, pessimismin tielle. Aivan kuten espanjalainen filosofi sanoi, pessimismi johtaa meitä vain suurempaan pessimismiin. Ja me, jos meillä on tahtoa toimia, niin siitä löytyy myös optimismia. Meidän täytyy rohkeudella viedä asioita eteenpäin. Ajattelen, että menestystä saavutetaan. Lopuksi vielä kertoisin, että luin tässä juuri erittäin mielenkiintoisen työn, jossa puhutaan yleispöytäkirjoista, jotka liittyvät ILO ja 99 asiakirja, Cruiser-tapaus, jossa on kysymys työehtosopimuksista Saksassa. Minä toimitan tämän tekstin kyllä herra Falbrille ja Tein kyllä tarkistuksenkin asian suhteen, mutta nämä, tämä teksti osoittaa se, että se millä tavalla Euroopan unionissa ajatellaan, miten tuomioistuin ajattelee päätösten osalta, kun ajatellaan perusoikeuksien ja taloudellisten vapauksien välistä konfliktia, niin se, miten tämä nähdään, johtaa nyt siihen, että Euroopan unioni ei pelkästään toimi niin, että jäsenvaltiot allekirjoittavat näitä ILOn sopimuksia, vaan ajatellen vapaita markkinoita ja palvelujen vapuita, vapaita liikkuvuutta, niin jäsenvaltioiden täytyy sitten kuitenkin luopua tästä. Ja tämähän on aivan absurdi tilanne. On sellaisia Euroopan unionin jäsenvaltioita, jotka ovat jo edellisen allekirjoituksensa yleissopimus 94 ILOn yleissopimukselta vetäneet pois, koska ne eivät ole yhteen sopivia EU-sopimuksen kanssa. Tämä on asia, joka täytyy ratkaista. Mm, esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden osalta ja monissa muissa suurissa asioissa Euroopan parlamentissa niistä tullaan keskustelemaan tulevaisuudessa. Ja haluaisin vielä puheenjohtaja esittelijälle sanoa, että tulen esittämään yhden tarkistuksen ja lahjoitan hänelle myös tämän tutkimuksen, josta juuri puhuin. En halua hänen pessimismiänsä mitenkään lisätä, vaan taistelun tahtoansa parantaa. Sanoisin, että Euroopan komission viimeisessä sosiaaliagendassa komissio sitoutuu johonkin, mitä te pyydätte mietinnössänne. Eli jäsenvaltioiden edessä komissio todella kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan nämä yleissopimukset. Ja täytyy muistaa tämä komission sosiaalinen agenda, jonka komissio itse on unohtanut. Ja meidän meppien tehtävänä on nyt muistuttaa komissiolle, että sen täytyy lähteä aivan eri tielle kuin mistä juuri puhuin. Sen täytyy kannustaa jäsenvaltioita ratifioimaan nämä yleissopimukset, koska aivan kuten sanoit, että tämä on ainut tapa saada moraalista auktoriteettia muun maailman edessä. Niin, että Eurooppa ei pelkästään saarnaa, vaan käytännössä panee täytäntöön johdonmukaisesti sen, mistä se puhuu itse. Thank you. Uh, Mr. Cofferati. Kiitoksia sitten Cofferati. Grazie, Presidente. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin korostaa muutamia tärkeitä seikkoja tästä tekstistä. Ensinnäkin sosiaalimallin puolustaminen. No, tätä mallia voidaan puolustaa monella tavalla. Historiallisesti sosiaalimallimme on ollut erittäin tärkeä. Kyseessä on monen miljoonan identiteettiin liittyvä kysymys. Ja näin tässä osassa maailmaa olemme voineet toimia taloudellisesti työntekijöitä kunnioittain. Ja nyt tässä globalisoituvassa taloudessa mallimme voi huonosti. On yhä enemmän yrityksiä, on tuotantomalleja, hyödykkeitä ja palveluita, joissa joudutaan toimimaan kilpailualalla, ja silloin oikeudet pikkuhiljaa ovat rapisseet. Kun tavoitteena on pelkästään vähentää kuluja, silloin seikat, jotka ovat tärkeitä, seikat, joita pidetään identiteettinä, joutuvat kärsimään. Tässä meillä on konkreettinen intressi, mutta tähän liittyy myöskin poliittisia ja kulttuurisia syitä puolustaa malliamme. Sosiaalinen kohesio, joka koituu tästä mallista – se on yksi syy, miksi Euroopan on tehty investointeja. Ja siksi tuotantoteollisuus on pystynyt kehittymään Euroopassa. Näin ellen tämän mallin puolustaminen on sitä, että noudatetaan perussopimuksia. No totta kai sopimuksia pitää aina noudattaa, kun ne on allekirjoitettu, mutta meidän pitää olla johdonmukaisia myöskin kauppasuhteissamme. Ei pitäisi olla mahdollista, että Euroopalla on kauppasuhteita maiden kanssa tai maaryhmien kanssa, joissa jatkuvasti, koska johtuen sitä, että siellä ei ole vapauksia tai demokratiaa, ei maiden kanssa, joissa kiistetään nämä oikeudet työntekijöiltä. Jos me haluamme olla tiukasti tällä kannalla, niin kuin on ehdotettu, niin hyvä on. Silloin meidän pitää pitää kiinni vastavuoroisuusperiaatteesta. Emme voi sanoa, että no emme nyt halua riitoja, emme halua viedä tai tuoda mitään. Ei niin pidä toimia, koska muutenhan tulee kaikenlaista polkumyyntiä, joka on vahingollisinta kaikkein heikoimmille. No sitten yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Tehän tiedätte, että tämä väline on vähän kaksitahoinen. No siksi, että Erityisesti monikansalliset yritykset ovat käyttäneet tätä välinettä propagandatarkoituksiin. No, tämä nyt menee vähän pitkälle, kun puhutaan propagandasta tietysti, mutta en nyt löydä muutakaan sanaa kuvailemaan sitä, mitä nämä yritykset ovat tehneet. Ja itse asiassa nämä monikansalliset yritykset ovat sanoneet, että se, mitä he tekevät, noudattaa ympäristösääntöjä, edistystä ja niin edelleen – Paitsi, että no silloin tällöin huomataan, että nämä samat monikansalliset ovatkin vastuussa esimerkiksi saastumisesta, Pohjois-Euroopassa meren saastumisesta, siksi että nämä yritykset ovat kuljettaneet tuotteitaan laivoissa, jotka saastuttivat ja niin edelleen. Eli nyt meidän pitäisi päästä eroon näistä kielteisistä konnotaatioista, jotka liittyvät yhteiskunnalliseen vastuuseen – ja me emme voi tyytyä siihen, että meillä on vapaaehtoinen järjestelmä, vaan meidän pitäisi olla tiettyjä sitovia sääntöjä. Ja meidän pitää saada lakeja näistä asioista. No, kyseessä ei ole pelkästään yrityksen maine vaakalaudalla. Ja ainoastaan imagon kautta ei voida puuttua siihen, että yritykset reagoisivat. On tiettyjä yrityksiä, joita on osoitettu sormella, koska he ovat esimerkiksi lapsityövoimaa, ja tämä on johtanut tiettyihin seurauksiin. Kuluttajat ovat reagoineet, ja nämä yritykset ovat sitten muuttaneet käytöstään, mutta se ei riitä. On yrityksiä, jotka jatkavat tämän yhteiskunnallisen vastuun välinettä ja käyttävät sitä viestinnässään propagandana. Mielestäni meidän tulee korostaa sitä, että yhteiskunnallisen vastuun välineestä pitää tulla velvollisuus, eli yritysten toiminnan pitää olla tietyllä tavalla avointa ja läpinäkyvää. Kiitos. Noin niin, komissio on nyt paikalla, joten Moraiskomissiosta saa nyt puheenvuoron. Thank you, Chair. And, uh... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulimme tänne myöhään. Meille ilmoitettiin vasta ihan hiljattain, että käsittelyjärjestys muuttui esityslistalla. Muutama yleisluontoinen huomio tästä ulkoisesta ulottuvuudesta. Euroopan tai kansainvälinen yhteisö on viimeisten vuosien aikana kriisin saatossa korostanut tätä huomattavassa määrin ja on tietenkin tästä syystä tärkeää, että me käytämme tätä syntynyttä pontta erityisesti elpymisen aikoina ja 2020 strategia muokattaessa ja tästäpä syystä onkin hyvä, että parlamentti käsittelee sosiaalipolitiikan ulkoista ulottuvuutta omassa päätöslauselmassa, josta me tänään täällä keskustelemme. Haluaisin alkuun viitata tähän kansainväliseen keskusteluun. Niiden aikana on käynyt selvästi ilmi esimerkiksi G20, että että elvytyksen merkitys on keskeinen ja ILOkin on kantanut kortensa kekoon näissä keskusteluissa ja sitä kautta sen merkitys onkin kasvanut. Komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pyrkivät tekemään tiivimpää yhteistyötä ILOssa, koska sitä kautta voidaan päästä kansainväliseen tietyn johdon yhteenmukaiseen tasoon työmarkkinastandardien osalta ja tässä yhteydessä saanen muistuttaa teitä siitä, että kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet ILOn työyleissopimuksen ja saaneen muistuttaa teitä toisestakin yhä tärkeämmästä seikasta, nimittäin sosiaalisesta suojelusta. Sitä tullaan käsittelemään kesäkuisessa työmarkkinakonferenssissa. Komissio ei toimi ainoastaan aktiivisesti kansainvälisellä näyttämällä, vaan pyrkii vahvistamaan yhteistyötä kaikkien strategisten kumppaneiden kanssa. Ja komissio on jo voimakkaasti toiminut alueellisella tasolla. Saaneen muistaa, muistuttaa teitä menestyksekkäästä ASEM-konferenssista ja toimintapuitteistosta, jonka olemme laatineet viime vuonna Välimeren alueelle. Tulemme panostamaan kestävään kehitykseen ja asialliseen työhön ja yritysten yhteiskunnalliseen vastuuseen myöskin muilla politiikan alueilla, erityisesti kauppapoliittisella saralla. Sehän on käynyt tämän keskustelun aikanakin selvästi ilmi ja toteaisin vain, että kuluvan vuoden aikana komission tulee esittämään uuden suosituimmuusehdotuksen, suosimus, ehdotuksen Eli näitä asioita jatkossakin tullaan käsittelemään kansainvälisellä näyttämällä, kun puhutaan kahden kauppaneuvotteluista. Me puhumme Korean kanssa laadittavasta vapaakauppasopimuksesta – tässä yhteydessä haluaisin viitata myöskin siihen, mitä komissio on hiljattain viestittänyt parlamentin suuntaan ihmisoikeusasioiden roolista näissä kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että komission tarkoituksena on valmistella kuluvan vuoden aikana oman työasiakirjansa ulkoisen politiikan merkityksestä. Ja minä uskon, että siltä pohjalta nähdään, mikä on tämänhetkinen tilanne ja siinä varmaan myöskin huomioidaan, tai siitä tulee olemaan merkitystä myöskin sille, mitä te olette täällä tehneet tämän päätöslauselman tekstin tiimoilta töitä. Kiitoksia. Uh, niin tästä varmaan käydään mielenkiintoisia keskusteluita. Esimerkiksi pitäisikö yritysten yhteiskuntavastuun olla pakollista tai vapaaehtoista. Jotkuthan äänestivät sen puolesta, että sen pitäisi olla vapaaehtoista, ja valiokunta äänesti tästä aikaisemmin, mutta määräaika tarkistusten jättämiselle on ennen kuin palaamme Ferberin, eli 16. helmikuuta. Mutta Falbr, haluatteko vielä loppupuheenvuoron? Já bych chtěl poděkovat za vlídná slova. Kiitoksia. Haluaisin kiittää ensinnäkin kollegoita ystävällisistä sanoista. Kiittäisin Alejandro Serkkasia, vanha ystäväni. On aivan totta, että olen pessimisti. Olen ollut kuusi vuotta Euroopan parlamentissa ja huomaan jatkuvasti, että on yrityksiä, joilla halutaan romuttaa tästä tätä sosiaalista mallia, josta niin ylpeitä olemme. Haluaisin myös kiittää Torinon säätiön edustajaa, kollega Ferratia. Ja komissiolle toteaisin, että olisi hyvä, jos komissio julkaisisi sen, mitä se tähän mennessä on pitänyt salaisena. Ajattelen nyt vaikka neuvotteluja Intian kanssa, jossa tätä mallia neljä on käytetty. Ajattelen sosiaalista dumpausta esimerkiksi. Kiitokset vielä kaikille kollegoille ja toivottavasti mahdollisimman vähän tulee teiltä tarkistuksia. Niin siis 16. helmikuuta määräaika tarkistettamiselle 13 huhtikuuta käsittelemme tarkistuksen valiokunnassa ja sitten kesäkuun täysistunnossa ehkä käsittelemme tätä, mutta se on vasta alustava. Äänestykset alkavat kello 17, eli pidämme tauon viittavaille viiteen asti, mutta äänestykset alkavat sitten täsmällisesti kello 17.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 be starting the vote in one minute if got your... Aloitamme äänestyksen minuutin kuluttua. Toivoisin, että teillä olisi äänestyskortit mukana. Right. Um, we're starting on the vote. No niin, aloitamme äänestämisen. Ensimmäinen tarkistus on kohtaan yksi, tarkistus 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi A puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 28, 29, 30, 31 vedetty pois. Tarkistus 32 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 50 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 raukeaa, 52-54 vedetty pois. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 56 raukeaa, 57 ja 59 vedetty pois. Seuraavaksi tarkistus 64 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65-66 vedetty pois, 67, 68, 69 raukeaa vattaa vedetty pois, 70-71 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Koneäänestys alkaa 71. Äänestys päättyy. Neljätoista puolesta 26, 27 vastaan hyvä, hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 75 vedetty pois. 76 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 77 vedetty pois. Seuraavaksi 80 vedetty pois. 314 raukea. Imko 4. Äänestetään vain viimeisestä osasta lisäyksenä kompromissiin E. Imko nelonen puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. Ekon kakkonen, hyväksytty ilman äänestystä samoin Ekon 9 ja 10. Eli 82 äänet puolesta vastaan. Tyhjä. Hyvä, hylätty. 83 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 84 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi F. Äänet puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Ja näin etenemme Tarkistus 95 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 97. Tasaluuteen poistoa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 99 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi sitten äh, Tarkistus 108. Ei vaan 104. Sitä ei ole vedetty pois. Siitä täytyy äänestää 104. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi 108 puolesta. Ah, ei vaan. 106 myös pitää äänestää. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan ty- Niin 107 piti myös äänestää. Se unohtui välistä. Olette aivan oikeassa. 107 siinä halutaan poistua. Ah, se on juuri vedetty pois. Juuri sanottiin, että se on vedetty pois, selvä. 108 siis. Siitä äänestimme juuri. Seuraavaksi kompromissi H puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sata viisi seuraavaksi äänet puolesta 125 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 126 vedetty pois, 127 raukeaa, 128 myös. Mennäänpäs tästä alaspäin tuonne 120 raukeaa, 129, 129 puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. 131 puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. 134 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä koneellista. 134. Tarkist- vaikutti ihan selvältä, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. 17 puolesta 28 vastaan hylätty. 135 äänet puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 136 pidetty pois. 138 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. FEM 11 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. FEM 15, suullinen tarkistus esittelijältä. I ask for a split vote. The first part. Pyydän kohta kohdalta äänestystä. Ensimmäinen kohta plus, toinen eli jälkimmäinen kohta miinus. Tällä hetkellä meillä on tässä lukee vain, että suullinen tarkistus. which is the first part down to where? The first part is the total part. Ensimmäinen osa, eli tämä koko kappale, ja sitten haluaisin poistettavan virken, jossa sanotaan with lower replacement rates than men. It's not right. Koska tämähän ei pidä paikkaansa. Yeah? Niin, tämä oli suullisessa tarkistuksessa. Eli ensimmäinen osa ja sitten toinen osa poistetaan. Ensimmäinen jää, mutta minulla ei ole nyt tätä englanninkielistä versiota valitettavasti käytössäni. Jos haluatte su- kohta kohdata tämän esityksen, niin ihan sopii, mutta ei tämä suullinen tarkastus ollut ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi 139 vedetty pois. Kompromissi J. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 149 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 150 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Näytti hylätyltä, mutta tarkistetaan vielä 150. Yksi EPP-läinen liikaa. Sortteeraisitteko tämän asian? Yhä yksi EPP-läinen liikaa. No niin, hyvä. Äänestys päättyy. 14 puolesta 28 vastaan. 27 vastaan. Hylätty. 151 vedetty pois. 152 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 154 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi K. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki raukeaa aina tuonne tarkistuksen 164 asti. 164 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 165 poisto, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 166 vedetty pois, 169 raukeaa. Eipä raukeakaan. Korjaa puheenjohtaja, eli tarkistus 169 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 168 puolesta. Vastaan, tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi M seuraavaksi äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ekon viisi näyttäisi siltä, että siitä pitää äänestää äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko Kakkonen. Viimeisestä osasta äänestetään äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 186 on vedetty pois. 187 seuraavaksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 189 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 190 vedetty pois. Kohta kohdalta äänestys tarkistuksesta 191. Ensimmäinen osa, 191 äänet puolesta vastaan. Vastaan tyhjä, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 192 äänet puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa 192. Äänestys päättyy. 26 puolesta 17 vastaan. Hyväksytty. 194 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 195 poisto puolesta vastaan. Ty- tyhjä. Hylätty. 197 ja 198 vedetty pois. Kompromissi O puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi. Tarkistus 206 on ilmeisesti otettu mukaan kompromissiin, mutta sitä ei ole vedetty pois. Mutta se on otettu mukaan. Joten se varmaan raukeaa. 207 seuraavaksi. Se on juuri vedetty pois. Selvä, kiitos. Kompromissi. Niin minulle juuri kerrottiin, että se on vedetty pois. 207 on vedetty pois. Tarkistuksen esittelijän toimesta. Kompromissi P Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sittenpä mennäänkin alaspäin. 211 ja 217, ne ovat identtiset äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 212 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 213 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 214 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 215 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 216 vedetty pois, 218 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. 219 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty. 220 äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 221 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 222 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 223 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 224 vedetty pois. 225. Tästä pitää äänestää nyt puolesta. Vastaan Tyhjä, hylätty. 226 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 227 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 vedetty pois. 239 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 240 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 241 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 242 puolesta vastaan. Tyhjää Näyttäisi hylätyltä. Tarkistetaan tämä koneellisesti. 242 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 23 vastaan. Hyväksytty. 243 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 244 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 24 vedetty pois, 246 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 247 vedetty pois, 248 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 249 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 261 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 265 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 266 poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi sitten Luulenpa, että 285. Se on vedetty pois. Hmm. Kompromissi T puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 291 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 292 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 300 puolesta vastaan. Kolme sataa puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. yksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näinpä etenemme. Tarkistus 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 311 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 312 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme, 13 puolesta. Vastaan. Näyttää aika selvältä. Hylätty. 3, 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 3, 16 vedetty pois. Tarkistetaan 315. 315 koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Anteeksi, alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 28 vastaan hylätty. 316 vedetty pois siis. 317 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 318 suullinen tarkistus poistetaan sanat ECOFIN ja korvataan se sanoilla niin edelleen puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 318. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 24 vastaan hylätty. 319 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 3.20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ekon 26, 27, 28, 31, 30, 44, 40 on hyväksytty ilman äänestystä. Rouva Omenräytten työjärjestyspuheenvuoro. Rouva puheenjohtaja, johdonmukaisuuden nimissä me Ekon valiokunnassa muutimme tätä järjestystä loogisemmaksi, eli tästä syystä tätä pitäisi käsitellä myöskin siinä nimenomaisessa järjestyksessä. Sopiiko? I just seek clarification for you. I uh, apparently that is fine. Um... Näyttäisi siltä, että tämä kyllä ihan passaa. No, tämä voidaan varmaan myöhemmin tästä sorteerata mitä tulee järjestykseen. 3, 2, 1. äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 3, 2, 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty kompromissi W puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme kaksi yhdeksän seuraavaksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylättyä 3.30 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 3.31 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 3.32 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 3.34 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 335 puolesta vastaan, tyhjä, lättö. 336 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 337 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 338 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 339 vedetty pois. 340 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 341 puolesta vastaan tyhjä Hyvätty. Kolmen. Jos teille sopii, niin otetaan 342-350 yhtenä ryhmänä. Jos joku vastustaa, ah, no sitten jatketaan vanhaan tapaan. 342 puolesta. No vastaan. Tyhjää hylätty. 343 vedetty pois. 344 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 345 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 346 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 347 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 348 vedetty pois. 349 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 350 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 352 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 354 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 355. 355 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 356 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 357, 358 poisto puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 359 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 360 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 361 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 362 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi Y puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. IMKO 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Luulisin. Tarkistetaan tämä nyt kuitenkin. IMKO 16 äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Todellakin hyväksytty. 366 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 367 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 368 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hylätty 369 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 370 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 371 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 372 poisto puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 375 puolesta Vastaan. tyhjä Hylätty. Kompromissi Z puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Näin ollen seuraavaksi kompromissi AA puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 390 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 31392 ja 9395 poistoja kaikki äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 394396 vedetty pois. 397 äänestetään äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi BB äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten on vedetty pois täältä useampi. 402 pitää äänestää. 402 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi CC puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 411. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 412 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 413 puolesta ja 414 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi DD puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Ah, puheenjohtaja korjaa hyväksytty. Kompromissi DD on todella hyväksytty. Seuraavaksi 415 vedetty pois, Ekon 38, hyväksytty ilman äänestystä, Imko 24 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan Imko 24, äänestys alkaa. Äänestys alkaa 24 Imkolta. Äänestys päättyy. 31 puolesta 16 vastaan hyväksytty. 416 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 417 puolesta vastaan tyhjää <laughs> hylätty. Ekon 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 418 poista puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi EE e. puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 423 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 424 poisto puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä 424 koneellisesti. Äänestys alkaa. No tulihan selvä tulos. Siis 424. Tarkistus 424. Tässä siis halutaan poistua. Tarkistus 424. Äänestys päättyy. 44 puolesta kolme vastaan. No, se hyväksyttiin. 425, 426 vedetty pois, 427 raukeaa. 428 puolesta vastaan tyhjää hylätty 429 puolesta vastaan tyhjää. Ah, tarkistetaan tämä 429. Äänestys alkaa. Yksi eppeläinen liikaa. Hyvä. Äänestys päättyy. 18 puolesta 28 vastaan hylätty. Seuraavaksi EK on 35, 49. Nämä kaikki on hyväksytty ilman äänestystä. EK on 45 täytyy äänestää. EK on 45 äänet puolesta ja vastaan. Tyhjä. Hylätty. Ekon 47 hyväksytty ilman äänestystä. Ekon 24 suullinen tarkistus esittelijältä. Ekon 24. Lisätään suojelun jälkeen sanat kirjavaraumaan. Suullinen tarkastus äänet puolesta. Defeated. Yes, yes, that's fine. Niin 45 meni nurin. Econ, 45 was defeated. Econ 45 todellakin hylättiin. Ja nyt 24 tarkistetaan suullisella tarkistuksella. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 431 ja 433 identtisiä äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. vedetty pois. Seuraava. Sitten kompromissi FF puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 439 osa, keskimmäinen osa. Se on siellä luettelossanne. 439, vain tämä keskiosa, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää hylätty. 440 poisto puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi GG puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 443 kolme puolesta We voted to... Mehän äänestimme kompromissista, eikö vaan? Eikö hetkinen? Nyt erehdyin. Foul because... Niin 442 raukesi, koska kompromissi tupla H hyväksyttiin. Seuraavaksi siis tarkistus 443. Siitä äänestetään äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi HH. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen 451. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 452 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 453 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi II puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 56 äänestetään vain viimeisestä osasta. 56 siis äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 458 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty 459 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 460 ja 61 vedettä pois. 462 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 463 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten johdantason kappaleet. Johdatusakaple A, tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6. Yhteen sopiva tarkistuksen 5 kanssa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 7. Sama pätee tähän. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 9 vedetty pois. 10 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 11 yhteen sopiva kympikasa puolesta vastaan. Hylätty. 12 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 13. Vedetty pois. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 15. 26 puolesta 18 vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Samalta näyttää, mutta tarkistetaan nyt kuitenkin. 16 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Juu, 29 puolesta 18 vastaan hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 19 vedetty pois, 20 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 20 myös äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 21 vastaan. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22. Ensimmäinen osa. Voidaan käsitellä tuosta ei. Ensimmäisestä osasta siis äänestämme. Äänestämme tarkistus 22 puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpas tämä 22. Äänestys alkaa. Näyttäisi hylätyltä, mutta en ole varma. Äänestys päättyy 17 puolesta 27 vastaan. Kolme tyhjää, hylätty. 23-25 vedetty pois. Sitten FEM A puolesta vastaan tyhjää, hylätty. FEM C puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. FEM D puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. FEM E puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hyväksytty. F puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. H puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. I puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. J puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. K katettu F:llä mutta äänestetäänpä nyt kuitenkin. K puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. L puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. M katettu alla. It was already covered varmaan FEM A ja H huomioivat jo tämän asian, eli tästä ei olisi pitänyt laisinkaan äänestää. Um, kyllä, kyllä, tämä oli FEM Aalla jo katoittu. Mutta siitä piti joka tapauksessa äänestää koosta. Mutta tämä, hän oli katettu jo. No, näin minä ymmärsin, mutta näin me teimme. Äänestetään tässä nyt joka tapauksessa. Yes, we are, we are en halua sitä tässä nyt on päällekkäisyyttä. Herra Sterks, haluatteko tästä selvennyksen? Fem A no, was defeated. point... Täytyy äänestää, koska Fem A kaatui. Fem K is on... Jos FEMK on jo huomioitu. Fem A was defeated. Siis Fem A hylättiin tämän vuoksi. Niin, H ja F, niissä tämä on jo huomioitu ja F hän meni läpi. F was accepted. F meni läpi. Covered if FAM... Niin, mutta se on katettu vain, jos FEM A hyväksyttiin. Äänet FEM N puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. FEM O puolesta vastaan. Tyhjä, Hylätty. Luetelmakohdat. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi, kolme vedetty pois. Nelonen tähän on suullinen tarkistus esittelijältä. tänne puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Fem. Jo, luetelmakohta yksi puolesta. Kaksi. Pu- vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Luetelmakohta kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty 118 suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin loppu äänestys kokonaisuudessaan tästä esityksestä, ehdotuksesta nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Yksi puuttuu vielä. Äänestys päättyy. Ah, sieltä vihdoinkin. Hyvä. Äänestys päättyy 40 puolesta 6 vastaan, yksi tyhjä ääni. Onnittelut rouva Ria Oomen Räyttönille. Now the next vote we have is a vote on... No niin, seuraavaksi. Thanks. Niin, monet kiitokset kaikille varjoesittelijöille ja jäsenille. Erityiskiitos varjoesittelijöille. Frederik on näemmä paikalla, Marianne ja Jane. Suuret kiitokset teille. Very much. And we move... Kiitokset teille ja siirrymme seuraavaksi herra Koferatin lausuntoon. EAKR ja muiden rakennerahastojen tilanne ja tuleva synergiatehokkuuden lisäämiseksi on aiheena tässä. Tarkistus yksi puolesta vastaan. En näe, miten täällä äänestetään. Voisitteko lähteä pois ne, jotka ovat lähdössä mahdollisimman vikkelästi niin, että voisimme todella äänestää herra Koferetin lausunnosta. Äänet puolesta, ykkönen. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty kakkonen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Näyttäisi hylätyltä. Kompromissi A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan. Kädet eivät oikein nouse ylös. Tarkistus 9. Tarkistetaan. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta 17 vastaan yksi tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta Vastustaako joku suullista tarkistusta tarkistukseen 15? Tästä ei ollut kerrottu etukäteen. Vastustaako joku? Herra Koferrati? Mi scusi presidente, come nel caso precedente, la vota... Kuten edellisessä tapauksessa, ensin piti äänestää suullisesta tarkistuksesta, koska suullisen tarkistuksen hyväksyminen saattaa muuttaa muiden tarkistusten hyväksymiseen. Ennen 15 pitää äänestää suullisesta tarkistuksesta, Yes, yeah, we have to have a clarification. No, nyt tarvitsemme selvennyksen tähän suulliseen tarkistukseen, koska se ei ole luettelossa. Joko selvitys suullisesta tarkistuksesta herra Koferetilta tai siltä, joka esitti tätä tarkistusta. Voisitteko kertoa, mistä tässä suullisessa tarkistuksessa on kysymys? Mitä se tarkoittaisi tarkistuksella 15? Kiitoksia. Eli tällä pyritään muuttamaan sanaa politiikat sanaksi politiikka ja poistetaan sille myöskin viimeiset pari sanaa. Ja korostaa kilpailukykyisempää toimintaa. No, no. En vastusta tarkistusta. Äh, Äänestämme tarkistuksesta viisi suullisella tarkistuksella äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21. Tässäkin on suullinen tarkistus esittelijältä. Se on siellä luettelossa. Ne äänet puolesta 21 vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Parasta tarkistaa 26. Äänestys alkaa. Äänestys on edelleen auki. Äänestys päättyy. Yksi EPP-läinen liikaa taas. Äänestys päättyy tarkistuksesta 26. Ja tulos on 26 puolesta 15 vastaan kolme tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta 28 puolesta 28, kun haluatte puheenvuoron. Like withdraw. Uh, Haluaisin vetää pois tämän tarkistuksen 28. Selvä, vedetty pois. Suullinen tarkistus näyttäisi olevan kompromissiin F. Herra Konferetti, puheenvuoro teille, jos haluatte tästä suullisesta tarkistuksesta meille kertoa kompromissiin F. Herra Konferetti. modifica rispetto al testo che era stato inizialmente consegnato. Kiitoksia. Tämä muutos verrattuna alkuperäisen sanamuoton on suullisen tarkistuksen loppuosassa. Siinä puhutaan siitä, että lisätään EKR-rahoitusta, siis sosiaalirahoitus, sosiaalirahaston rahoitusta, jos haluamme toteuttaa näitä muutoksia. Eli se on ainoa muutos. Any objections to that? Vastustako joku tätä? Ei. Äänestämme tästä. Kompromissi F puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty 33 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty 34 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 34. Äänestys alkaa. Tarkistus 34. Äänestys päättyy. 25 puolesta 20 vastaan. Hylätty. No, hyväksytty. Tulkikorja. 35. Ei vaan kompromissi G. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy 28 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavaksi koneäänestys, lausunto, luonnos, näin muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 46 puolesta ei vastaajia, ei tyhjiä. Onnittelut herra Konferetille. Now we, we move to, uh... Näin siirrymme useampaan äänestykseen, jotka liittyvät kollega Orin teksteihin. Ensimmäinen kohta, vastuuvapaus, EU, EUn yleinen talousarvio. Vuosi 2009, pääluokka 3, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme saman valmistelijan tekstistä aiheena Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksy. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten koneäänestys tästä lausuntoluonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 45 0 tyhjää. Sitten Euroopan Ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, yksi tarkistus puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus yksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31.15. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestetään koko lausuntoluonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 46 puolesta, ei yhtään vastaääntä. Näin siirrumme vastuuvapauteen 2009. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö. Siihen liittyen yksi tarkistus pöydällä puolesta vastaan tyhjää hylätty ja koneäänestys koko lausuntoluonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 45 puolesta, yksi vastaääni, ei yhtään tyhjää ääntä. Seuraavaksi äänestetään vastuuvapaudesta vuodelle 2009 Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja nyt äänestämme koko lausunto luonnoksesta. Äänestys päättyy. 45 ääntä puolesta, ei yhtään vastaan, ei yhtään tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijä, anteeksi valmistelijalle. Näin saimme koneäänestyksen päätökseen. Seuraava kokous järjestetään Strasbourgissa 14. helmikuuta kello seitsemän. Siis 14. helmikuuta kello 19.00 alkaen Strasbourgissa. Kiitoksia.